Uh, Hyvää iltapäivää kollegat. Voisivatko kaikki istuutua nyt? Kuten tiedätte, keskustelemme hyvin vakavasta kysymyksestä ja haluamme mielellämme, että ihmiset voivat kuunnella komission jäsentä hyvissä työolosuhteissa. Kuten tiedätte, komission jäsen Stylianides on juuri palannut eilen illalla Länsi-Afrikasta – siellä hän ja komission jäsen Andri Kaites ovat tutustuneet Ebola-tilanteeseen paikan päällä. Komission jäsen on ollut neuvostossa tänään, mutta tämä on ensimmäinen julkinen kannanottonsa siihen, mitä hän näki ja mitä mieltä hän on siitä, mitä meidän tulisi oppia Länsi-Afrikan tapahtumista. Kuten tiedätte komission jäsen, me tuemme mielellämme teitä – EU-jäsenvaltioita kaiken keinon, jotta saataisiin tämä epidemia jonkinlaiseen kontrolliin. Meillä on esittelijämme Herr Görens, joka on esittelijä valiokunta-aloitteisen Ebola-mietinnön osalta. Haluamme katsoa vaikutuksia myös pidemmällä aikavälillä. Ennen kuin komission jäsen saa puheenvuoron, voisinko mahdollisesti vain hyväksyttää esityslistan, sopiiko se kaikille? Meillä on vain tämä yksi kohta esityslistalle joka tapauksessa tulkkauksesta budjettisovittelun takia tänään. Hyvin tärkeää myös ajatellen humanitaarista apuamme, että saadaan hyvä budjetti. Kroatia, Romania ja Tsekki eivät ole tarjolla tänään, ja ainoastaan passiivinen Portugali. Varoittaisin vain kollegoita. Me hyvin myöhään sovimme tästä valiokunnan kokouksesta, kun komission jäsen ystävällisesti lupasi heti tulla valiokuntaan, kun hän palasi, joten pyysimme tulkkausta hyvin myöhään ja näin on nyt käynyt. Komission jäsen, saatte puheenvuoron. Voitte kertoa siitä, mitä koitte Länsi-Afrikassa. Kiitos. Linda. Before I... Kiitos, Linda. Ennen kuin puhun Ebolasta, haluaisin vain sanoa, roolistani humanitaarisen avun komission jäsenenä, kuinka järkyttynyt olen Peter Kassikin tapauksesta. Sen lisäksi, että tämä on halveksittava barbaarinen teko, tämä alleviivaa myös sitä, kuinka äärimmäisen vaarallista avustustyöntekijöiden elämä Syyrian kaltaisissa maissa on Kunnioitan heidän rohkeuttaan ja herra Kasekin rohkeutta heidät, hänet ja monet muut eh, islami, eh, eh, on, islamin valtiojärjestö on tappanut. Tämä on täysin uskomatonta. kolmaskymmenes syyskuuta tämän valiokunnan edessä annoin sitoumuksen siitä, että ensimmäinen työmatkani komission jäsenenä kohdistuisi Ebolasta kärsiviin maihin. Eilen palasin neljän päivän vierailulta Sierra Leoneen, Liberiaan ja Gineaan. Ja tänään olen täällä edessänne kertoakseni teille tämän ensimmäisen työmatkani tuloksista. Tämä kokemus oli hyvin intensiivinen. Me näimme kentällä äh, nämä ongelmat ja tarpeet. Saimme tuntea nahoissamme tämän tilanteen vakavuuden. Joissakin paikoissa tauti on vetäytymässä, toisissa paikoissa se taas leviää. Ja tästä syystä on välttämätöntä, että olemme jatkossakin valppaita kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Meidän täytyy täyttää aukot ja meidän täytyy myöskin kiihdyttää yhteistyötämme. Me emme voi sallia pelon sanelevan meidän toimintaamme. Minun lähestymistapaani on alusta lähtien ollut selvä. Me haluamme eristää Ebolan, emme ihmisiä näissä tartuntamaissa. Tämä on hyvin erityinen motto ainakin minulle itselleni. Tauti on vaikuttanut syvällisesti yhteiskuntien ytimeen näissä maissa – se on romahduttanut yhteiskuntarakenteen, se on stigmatisoinut ihmisiä toipumiseen. Se tulee olemaan pitkä ja vaikea. Ja tästä syystä EUn sitoumuksen tulisi pysyä vahvana ja pitkäaikaisena. Haluaisin vakuuttaa näiden tartuntamaiden kansalaisille, Haluaisin vakuuttaa heidät siitä, että he eivät käy tätä Ebola-taistelua yksin. Eurooppalainen solidarisuus ei ole teoreettista, vaan se on käsin kosketeltavaa kentällä tapahtuvaa solidarisuutta. Haluaisin tehdä kaksi asiaa. Ensinnäkin haluaisin antaa teille tilannekatsauksen näissä tartuntamaissa ja toiseksi haluaisin painottaa niitä osa-alueita, joissa kiireellistä työtä tarvitaan ja joita aion viedä eteenpäin tulevina viikkoina. Matkalla tuolle alueelle oli kaksi päämäärää. Ensinnäkin tarkoituksena oli lähettää vahva eurooppalaisen solidaarisuuden viesti osoittamalla, että EU on läsnä kentällä, että Ebola täytyy nimenomaan nitistää näissä tartuntamaissa. Ja toiseksi olisi identifioitava puutteet meidän toimissamme, jotta voimme tarkastella sitä, miten me voimme mukauttaa EUn toimintaa. Se on jo tällä hetkellä hyvin huomattavaa toimintaa. Kentällä näin sen hyvin konkreettisen työn, jota monet jäsenvaltiomme harjoittavat Gineassa. Osa ohjelmaani oli yhteisvierailu Ranskan kehitysministerin Annick Girardinin kanssa. Olin iloinen voidessani todeta, että Ranska on kasvattamassa rooliaan alueella Sierra Leoneessa – pääsin todistamaan Ison-Britannian merkittävää työtä ja näin monia esimerkkejä siitä, kuinka monet muutkin Euroopan unionin jäsenmaat tarjoavat välttämätöntä apua. Tapasin myös paikallisia ja kansainvälisiä avustustyöntekijöitä. Se työ, mitä he tekevät, on uskomatonta työtä. He ovat todellisia todellisia sankareita Ebolan vastaisessa taistelussa ja äh, todellakin äh, annan tunnustusta heidän rohkeille äh, ponnisteluille ja itse pääsin toteamaan, kuinka tärkeää näille ihmisille on, että heitä ei yhteiskunnassa stigmatisoida, kun he palaavat näiltä tartunta-alueilta kotimaihinsa. He tarvitsevat meidän vahvan tukemme. Lisäksi tapasin henkiin jääneitä. Heidän henkilökohtaiset tarinansa ovat sokeraavia. Heidän silmissään näkyi yhtä aikaa ilo siitä, että he olivat edelleen hengissä, mutta samaan aikaan tuska siitä, että heidät marginalisoidaan ja stigmatisoidaan oman yhteisön ja oman perheen keskuudessa. Monet heistä ovat ilmoittautuneet vapaaehtoistyöntekijöiksi pelastaakseen muiden henkiä ja nämä henkiin jääneet myöskin tarvitsevat meidän pitkäaikaisen tukemme aivan erityisesti psykologisella saralla. Sitten haasteet, joita meillä on edessämme ja mitä meidän tulisi tehdä lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Yksi tärkeä johtopäätös on tehdä ero näiden eri maiden välillä. Epidemia on eri tavalla koskettanut eri maita. Ja myöskin kansainvälisen yhteisen reaktio on vaihdellut maasta toiseen. Seurauksena tästä on se, että meidän täytyy soveltaa, sopeuttaa meidän reaktiotamme. Ensimmäiseksi Sierra Leone haluaisin lähteä liikkeelle hyvistä uutisista. Koordinointirakenne on tehokas ja vankalla pohjalla. Iso-Britannia on tehnyt erinomaista työtä tuodessaan sekä siviili- että sotilaalliset joukot tekemään yhteistyötä hallituksen ja muiden kansainvälisten tahojen kanssa vierailin koulutuskeskusta, jota Iso-Britannia hallinnoi ja näin sen työn, jota Iso-Britannian tiimi tekee taudin kehittymisen suhteen, sen suhteen, että rakennetaan paikallista kapasiteettia ja osoitetaan suoranaisia voimavaroja sinne, missä niitä todellisuudessa tarvitaan. Ja tulokset ovat huomattavia hyvin vaikeissakin ähm, asioissa, kuten turvallisissa hautajaisissa. Tapasin myöskin presidentti Koruman ja hänen hallituksensa. Ja minulla on vaikutus siitä sellainen olo, että he ovat sitoutuneita ja keskittyvät oikeisiin asioihin. Sitten vähemmän hyvät uutiset. Tapausten määrä Sierra Leonassa on ollut nousussa – joillakin alueilla valitettavasti dramaattisessa nousussa. Tarvitaan kiireellisesti lisää lääkinnällistä henkilökuntaa, lisää hoitokeskuksia. Ei kolme viikon kuluttua, vaan nyt. Nyt. Tämä on selvästikin osa-alue, jossa me yhdessä voimme saada muutoksen aikaiseksi jos me teemme tiivistä yhteistyötä Ison-Britannian kanssa, kun päätämme siitä, missä tiimejä eniten tarvitaan. Tällainen clearinghouse, jota meidän ERCC-keskuksemme vetää, se on valmis auttamaan. Se on valmis joka ikisessä suhteessa. Sitten toiseksi Liberia. Me kuulimme rohkaisevia uutisia viime viikolla, koska raportoitujen tapausten määrä on pysähtynyt tietyillä alueilla Liberiassa. Ja kuten Sierra Leonessakin käytössä oleva järjestelmä on hyvin vahva, se on parempi, kaikista paras näistä maista ja kaikki toimivat tekevät tiivistä yhteistyötä reaaliaikaisesti, jotta jäljitettäisiin ja pitäisiin, pidettäisiin silmällä taudin kehittymistä. Yhdysvallat ja monet jäsenvaltiomme ovat olleet tässä työssä mukana ja työn jälki on vaikuttavaa. Kuitenkin nämä osit osittain kannustavat uutiset, joita viime viikolta olemme saaneet, sen ei tulisi johtaa siihen, että aliarvioimme tilanteen. Liberiassa virus on ehkä nyt liikkuvaisempi ja meidän täytyy mukauttaa reaktiotamme. Tällä haavaa kapasiteettia suurissa hoitokeskuksissa on tarpeeksi. Me vierailimme yhdessä. MSF-järjestö ähm, Monrovian ulkopuolella ylläpitää tätä, mutta me tarvitsemme myöskin kiireisesti äh, pienempiä mobiileja yksikköjä. Tätä myöskin äh, presidentti Johnson Sirleaf painotti. Ja sitten lopuksi Guinea kuva tämän maan kohdalla on monimutkainen. Tapausten määrä on paljon paljon alhaisempi kuin naapurimaissa. Kuitenkin me olemme nähneet hienoista nousua. Ja nämä tapaukset jakaantuvat hyvin laajalle alueelle maassa. Kuva on monimutkaisempi myöskin koordinoinnin suhteen. meillä on vielä paljon tehtävänä, jotta kaikki toimijat saatettaisiin yhteen ja varmistettaisiin se, että analysointia harjoitetaan yhdessä ja reagoidaan oikea-aikaisesti tähän epidemiaan. Olen iloinen, että herra Girardan on tarjonnut Ranskan apua koordinointityössä. Me yhdessä tapasimme presidentti Konden. Tämä oli oikein hyvä tapaaminen on myöskin välttämätöntä, että kiireellisesti kiihdytämme työtä kentällä. Hoitokeskukset ovat välttämättömiä, mutta me tarvitsemme myöskin suuren määrän äh, henkilökuntaa, joka jäljittää tartuntatapauksia ja ovat yhteydessä paikallisiin yhteisöihin tietenkin. suurimpana ongelmana edelleen ovat nämä paikalliset yhteisöt metsäalueilla. Eli Ginean kohdalla erityisesti haluaisin lisätä pyynnön epidemiologeista, että heitä voitaisiin lisätä näihin lääkinnällisiin tiimeihin. Heidän täytyy myöskin olla mobiileja, heidän täytyy pysyä tilanteen tilanteen tasalla ja pystyä ennakoimaan asioita. Sitten on myöskin horisontaalisia asioita. Meidän täytyy nyt jo ryhtyä toisintamaan näitä terveysjärjestelmiä. Tämä on asia, jossa jäsenvaltiot ja EU voivat tuoda paljonkin mukaan. Sitten täytyy Medevac-järjestelmää arvostaa. Se on nyt käytössä ja sitä vahvistetaan sillä kapasiteetilla, jota jäsenvaltiot, kuten esimerkiksi Luxemburg, on tarjonnut. Kolmanneksi me tarvitsemme tiiviimpää yhteistyötä näiden alueen maiden välillä. Me tarvitsemme alueellista yhteistyötä Ebola-asioissa. Tämä on täysin välttämätöntä, jotta Ebola saadaan nujerrettua koska kaikista vaarallisin on näiden kolmen tartuntamaan rajojen yhtymäkohta. Tietenkin me olemme myöskin kiinnostuneita siitä työstä, jota EU tekee rokotteiden suhteen. Myöskin valmiustila EUn sisällä – Tämän takia oli niin tärkeää, että vierailin tällä alueella äh, kollegani Andri Kaitiksen kanssa. Lopuksi meidän täytyy myöskin ottaa huomioon se, että tämä saattaa levitä laajemmalle alueelle, esimerkiksi Maliin. Malissa on jo tullut julki huolestuttavia tapauksia, eli tämä on hyvin vaarallinen merkki. Seuraavat äh, askeleeni EUn Ebola-koordinaattorina välittömät painopistealueeni ovat seuraavia. Ensinnäkin täytyy saattaa jatkoa tälle tämän matkani tuloksille, käydä läpi tällainen checklist siitä, mitä tarvitaan, lääkinnälliset tieteet, epidemiologiat, mobiilit laboratoriot. Meidän täytyy tarkastella sitä, miten me voisimme helpottaa nopeaa toimintaa. Meidän ERCC on valmis toimimaan tässä asiassa aivan todella lyhyellä varoituksella. Ja haluaisin myöskin osoittaa kunnioitusta Ruotsille ja onnitella sitä siitä, että siitä on tullut ensimmäinen jäsenvaltio, joka on tarjonnut lääkennällistä tiimiä ERCCn kautta. tulen myöskin mm, painostamaan, jotta saadaan korkean tason Ebola-kokous koolle. Haluaisin tarkastella tätä asiaa kahdessa eri vaiheessa. Ensinnäkin hyvin fokusoitu dialogi eri avaintoimijoiden välillä, hyvin lyhyellä aikavälillä, jotta me löydämme sen oikean reaktion suhteessa näihin muihin avaintoimijoihin. Ja tietenkin me tarvitsemme myöskin teidän panostanne tässä hyvin korkean tason konferenssissa, huippukokouksessa, miksi sitä sitten kutsutaankaan. Ja sitten myöhemmin suuremman luokan konferenssi, jossa olisivat mukana alueen maat ja siellä voitaisiin tarkastella Ebola-epidemian jälkeistä aikakautta. Sen jälkeen, kun aloitin tämän työn, niin olen ollut yhteistyössä kaikkien kollegojen kanssa komissiossa ja äh, ulkosuhdehallinnon kanssa ja myöskin erinomaisten edustustojemme kanssa tuolla alueella. Ja tulen jatkossakin toimimaan tällä tavalla. Tulen kutsumaan äh, asianosaisten komission jäsenten kokouksen koolle, jotta saadaan lisätoimia aikaiseksi ja tulen tekemään hyvin tiimistä yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa toiminnan koordinoimiseksi. Ja tulen pitämään teidätkin ajan tasalla, kuten tänään teen, jotta todellakin saan sitten teiltä arvokasta palautetta. Lopuksi haluaisin muistuttaa tärkeästä asiasta, josta Ibrahim muistutti minua. Ibrahim on yksi paikallisista rohkeista avustustyöntekijöistä. Hän palvelee Konakrin hoitokeskuksesta, jota Lääkärit ilman rajajärjestö ylläpitää. Hän sanoi minulle, että Ebola-virus on fiksu mutta me voimme olla vielä fiksumpia. Tämä on Ibrahimin viesti meille kaikille. Kiitos paljon. Well, thank you, Kiitos komission jäsen siitä, että jaoitte nämä ajatukset kanssamme. Kiitos myös siitä, että saimme käsityksen siitä, mikä tilanne eri maissa on. Emme voi nähdä tätä siis yhtenä ongelmana, vaan eri maissa on eri ongelmia ja tarvitsemme erilaisen lähestymistavan. Minulla on puhelista ensin Charles Görens, joka on meidän esittelijämme. Charles. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja haluaisin myös osoittaa kunnioitustamme kaikille vapaaehtoisille paikan päällä ja jotka vaarantaen oman elämänsä yrittävät pelastaa muiden henkiä ja hoitaa sairaita ja samalla he joutuvat kestämään eron kotoaan ja joskus heitä vielä arvostellaan toiminnasta. Olen huomannut, että punaisen ristin edustajat ovat juuri kertoneet vaikeuksista, joita esiin tulee, joten haluaisin tämän takia kiittää punaista ristiä, lääkätelman rajoja ja ka- kaikkia, jotka toimivat Ebolaa vastaan. Ajattelen tässä myös hallitusten edustajia, niitä, jotka varmistavat logistiset kuljetukset ja siis ihan kaikkia ajattelijoita, jotka voivat myötävaikuttaa tilanteen viruksen torjuntaan sanoitte, että pitäisi olla vieläkin älykkäämpi kuin itse virus. Sanoisin toisella tavalla, pitää olla nopeampi kuin tämä virus on tähän mennessä. Me olemme olleet tyhmempiä ja hitaampia kuin virus. Sanon tämän karkeasti näin. Ja tämä pitsaus voidaan voittaa vain, jos ollaan älykkäämpiä ja nopeampia. Tässä mielessä olemme samoilla linjoilla teidän kanssanne, mutta pitää listata tarpeet. Ja kuinka paljon miehiä, naisia, materiaaleja tarvitaan, mutta pitää puhua myös toimintatavoista. Tältä kannalta katsottuna haluaisin nyt kuitenkin tehdä eron yhte- koordinaation ja koordinaattorien välillä. Olen tyytyväinen kuin kaikki muutkin täällä salissa siitä, että teidät nimitettiin unionin koordinaattoriksi Ebolan, vasta- Ebolan vastaisessa taistelussa. Se, mikä minua järkyttää tässä nimityksessä, ei ole teidän henkilönne, vaan se seikka, että Euroopan neuvosto e- edustaa jäsenvaltioita ja kuitenkin jotkut jäsenvaltiot eivät toimineet millään tavalla tähän mennessä Ebolaan vastaan, kun taas sopimukset ovat kehottaneet niitä yhdessä yhdistämään voimansa EUn kanssa, mutta tällainen koordinaatio ei olekaan toiminut, joten minä toivon, että teillä on riittävästi auktoriteettia sanella teidän näkemyksen. Teidän pitää nyt sanoa, mitkä ovat teidän tarpeenne. Teidän pitää sanoa, mikä on paras tapa toimia virusta vastaan. Teidän pitää sanoa, millä tavalla sovitaan muiden toimijoiden kanssa asioista myös unionin ulkopuolella, jotta voidaan löytää ratkaisu ongelmaan. Joten me olemme valmiita auttamaan teitä tämän inventaarin laatumassa ja voitte sanoa meille joka vaiheessa, mitkä teidän tarpeenne ovat, mitä vielä puuttuu tällä hetkellä. Ja jos vastausreaktio tähän vitsaukseen epäonnistuu, kun rahaa puuttuu, niin me voimme sitten osoittaa kyllä sy- sy- syyttävällä sormella. Me olemme tarpeeksi röyhkeitä, me voimme vieläkin suorasanaisempia olla ja sanoa hallitukselle suoraan, mikä toimii, mikä ei, mikä ei menettele. Ja tältä kannalta katsottuna ei ole mitään lieventävää asiainhaaraa, jotta antaisimme asioiden lojua ja, vii- ja voisimme viivästellä sitten vielä evakuaatiokyvystä. Tällaista ollaan nyt toteuttamassa, asiat ovat etenemässä. Tämän olisi pitänyt alkaa paljon aikaisemmin jo tällaisen suuren suunnitelman puitteissa, jota edelleenkin muuten odotamme. Ja nyt minä toivon, että tällainen kapasiteetti tarkoittaa sitä, että voidaan saada lisää henkilöstöä paikalle nopeasti. Te sanoitte, ensimmäisessä kokouksessamme teidän nimityksenne jälkeen, että aiotte mennä paikan päälle, jotta osoitatte esimerkkiä lääkärinä kollegoillenne, jotka ovat lääkäreitä, jotta mennään paikan päälle. Mielestäni tässä on vahva symbolinen arvo tässä teidän toiminnassanne ja ihailemme todellakin sitä, mitä te teette. Haluaisin vielä sanoa, että tämä inventaario tarpeista, joka teidän pitää esittää, niin me odotamme myös jonkinlaista listaa tai luetteloa tai inventaaria siitä, miten toimitaan käytännössä ja miten saadaan joukot liikkeelle. Ei ole mitään lieventävää asianhaaraa, joka perustelisi mitään hitautta tai raskautta tässä menettelyssä, prosessissa. Sama koskee EUn toimintaa kuin jäsenvaltioidenkin tasoa ja me odotammekin teiltä, että teillä on auktoriteetti, jonka kaikki tunnustavat, että te olette tässä johtaja ja kommentoketju lähtee liikkeelle teistä ja ihan täällä pyramidin huipulla asiat lähtevät liikkeelle ja kaikki aloitteet tehdään, niin sitten, sitten sieltä toimitaan alaspäin. Ja me olemme täällä osoittaaksemme sormella niitä, jotka eivät ole valmiita ryhtymään toimiin, jotka te meille osoitatte. Sitten vielä viimeinen asia, jonka sanoisin, on, että mitä tulee tähän mobilisaatiovaiheeseen kiireellisesti, niin ei pidä olla liian äh, varovainen tai säästäväinen. Joskus pitää tähdätä korkeammalle kuin alun perin näyttäisi. Joskus pitää olla vaativampi kuin tämänhetkiset olosuhteet tuntuisivat vaativan. Ja me ihan viimeisinä moittisimme teitä silloin, jos te olisitte vaatineet enemmän voimavaroja kuin loppujen lopuksi otetaan käyttöön paikan päällä. Tässäkin uskon, että pitää tulkita älykkäästi tarpeita ja ihan äh, tässä menetään koko ajan liikaa aikaa, jos yritetään laskea viimeiseen senttiin saakka, eurosenttiin saakka äh, tarpeita. Joten tältäkin kannalta katsottuna kiireellisyys perustelee sen, että nopeutetaan asioita, eikä tässä pidä rajoittaa pelkästään minkään lääkeluetteloon, kun arvioidaan näitä tarpeita. Tässä että teillä on sydäntä ja järkeä, te saatte kyllä kaiken tukemme meiltä teidän toiminnassanne. Kiitos. Navastyr ja Norbert Noiser. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia ja tervetuloa tänne valiokuntaan komission jäsen. Minäkin haluaisin sanoa, että arvostan kovasti komission jäsentä, koska hän on nyt lunastanut pari tärkeää lupausta. Hän sanoi, että ensimmäinen matkansa on Ebola-maihin Länsi-Afrikkaan – ja toiseksi hän sanoi, että hän tulee säännönmukaisesti valiokuntaan tekemään yhteistyötä kanssamme. Ja se, että olette täällä tänään, kun vasta eilen Afrikasta palasitte, osoittaa tämän hyvin selkeästi. Kiitos paljon. Kaksi asiaa. Mainitsitte sen, miten jäsenvaltiot osallistuvat ja painoititte joitain jäsenvaltioita esittelijän tavoin, Ebola-esittelijän tavoin. Minäkin mielelläni kuulisin enemmän teiltä siitä, miten koordinointi tapahtuu jäsenvaltioiden kanssa. Haluaisin myöskin kuulla koordinoinnista komission sisällä ja linkistä, joka liittyy avustus- ja kehitystyöhön. Jos ajattelette siis että ette vastaa ainoastaan humanitaarisesta avusta komission jäsenenä, vaan olette myös Ebola-koordinaattorina uudessa roolissa. Niin seurantana tämän matkan jälkeen jotkut kollegat varmasti tekevät myös seurantatyötä ja tässä on keskityttävä myös keskipitkään ja pitkän aikavälin kehityksen osalta ja yksi tärkeä seikka tässä on se, että investoidaan terveydenhoitojärjestelmiin, koska – se, että ei investoida terveydenhoitojärjestelmiin näissä maissa, on yksi syistä siihen, että on ollut niin vaikea taistella Ebola-virusta vastaan alusta asti. Ei ole ollut riittävästi kapasiteettia saada Ebolaa kuriin varhaisissa epidemian vaiheissa. Tässä kysymykseni. Ja sitten vielä yksi kommentti. Kuulisin mielelläni kantojanne tähän Mainitsitte, että on tärkeää olla jatkuvasti tarkkana ja ottaa huomioon myös myönteiset kehityksen kulut, mutta samalla pitää olla koko ajan tarkkana. Mutta jos ajatellaan tiedotusvälineiden huomiota ja sitä, minkälainen viestintästrategia teillä on, niin mielestäni olisi tärkeää luoda tasapainoa niin, että jotenkin annetaan eurooppalaisten kansalaisten myös ymmärtää, että ongelma ei ole vielä vielä ratkaistu, mutta kuitenkin viestitään niin, ettei pelotella, vaan luodaan sopiva tasapaino ja tiedotetaan. Ja lopuksi toistaisin vielä sen, että saatte täyden tuen ja ainoastaan meidän ryhmästämme, vaan muistakin poliittisista ryhmistä täällä valiokunnassa teidän jatkotyössänne. Kiitos. Kiitos. Norbert Noiser Nerd Teva. Niin, arvoisa komission jäsen. Minäkin haluaisin oikein sydämellisesti teitä kiittää. Kiitos siitä, mitä olette tehnyt. Piditte sananne ja toiseksi selkeästi osoititte solidaarisuutta ja loitte luottamusta lisää. Teitte Euroopan unionista näkyvän. Haluaisin kuitenkin sanoa, että yhä uudestaan kun Ebolasta puhutaan, niin on otettava esiin aidot sankarit, jotka tekevät siellä paikan päällä työtä hiljaisuuden vallitessa ja käsen suuren riskin. Siteerasin Ban Kimunia. Hän sanoi, että ehkä nyt, jos tilanne vähitellen vähän rauhoittuu, niin nämä kolme kyseistä maata voivat altistua nälän hädälle, koska koko talouden järjestelmä on ihan raunioina. Kysymykseni kuuluisi, miten suhtaudutte tähän tietoon ja onko nyt jo jotain ajatuksia siitä, miten Euroopan unioni voisi alueella toimia. Samalla viikonloppuna oli Brisbaneissa G20-kokous. Kaikille kansanjärjestöille sieltä saatiin hyvin suuria pettymyksiä ajatellen Ebolaa. Sanottiin, että pitäisi nopeuttaa avustusten maksamista. Hallitukset, jotka eivät ole olleet voimakkaasti mukana, pitäisi saada nopeammin mukaan. Lääketeollisuuden pitäisi tehdä enemmän, mutta ei ole minkäänlaisia konkreettisia lupauksia kuitenkaan avusta G20 puolelta. Tämä on kyllä pettymys tämä vastaus, kun ajatellaan hallitusten edustajia siellä. Konkreettiset toimet, toimintaohjelmat jäivät kokonaan puuttumaan. Uskoakseni myös kollegani on aivan oikeassa. Kyllä meidän on pidettävä mielessä myös terveydenhuoltojärjestelmät. Niihin on investoitava tulevaisuudessa paljon enemmän, jotta voidaan ennaltaehkäistä tällaisia kriisiä. Liberiasta vielä konkreettinen kysymys. Pari päivää sitten purettiin poikkeustila. Oikeastaan tämän pitäisi olla myönteinen viesti, mutta amerikkalaisten vastaus, että ei neljä tuhatta sotilasta, vain kolme tuhatta. Oliko tämä vähän turhan nopea päätös? Siellä Leonesta sanoitte, että joillain alueilla uudet tartunnat leviävät nopeasti ja pääkaupunki Freetown ei ole enää kontrollissa mitenkään enää. Ja sitten Malista vielä maa, josta ette, jos ette käynyt pari, kolme Ebola-tapausta siellä on todettu, mutta kansalaisjärjestöt ovat kertoneet, että siellä ei ole nähty minkäänlaisia käytöksen muutoksia kansalaisten joukossa vielä. Tässä kysymykseni. Kiitos vielä oikein paljon teidän tekemästänne työstä. Hienoa, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä valiokuntana kanssanne. Kiitos. Kiitos. Steva ja Maria Halburg. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen erityislähettiläs, haluaisin kiittää, onnitella teitä poikkeusta hienosta päätöksestänne välittömästi vierailla Ebola, Ebolan tartunta alueella. Tämä osoittaa rohkeutta lääkärinä, joka te olette, ja tehän pystyttekin tällaiseen rohkeuteen juuri. Ja myös se seikka, että menette tutustumaan tilanteeseen, tapasitte paikan päällä ihmisiä, todella huomattavaa toimintaa. Toimielimenä me reagoimme varsin hitaasti laajoihin katastrofeihin. Muistan fiaskon, joka liittyy tähän Haitin tragediaan maanjäristykseen siellä, mutta tässä tapauksessa olemme nyt toimineet nopeammin kuin aikaisemmin olemme pystyneet tekemään ja tästäkin meidän pitää olla tietoisia. No mitä haluan nyt oikeastaan teiltä kysyä? Mitä puutteita meillä on? Omassa maassani, tässä kuningaskunnassa pääministeri on sitoutunut siihen, että kerätään miljardeja puntia Ebola-kriisin vastaiseen toimintaan. Ja EUta kuka tahansa kelta tahansa, joka haluaa osallistua. Band Aid aloitettiin jälleen kerran uudestaan johtohahmoina Bono ja Sir Bob Geldof ja muut, jotka yrittävät kerätä huomattavia summia rahaa. Ja kuka tahansa, joka haluaa antaa panoksen, niin ryhtykää tähän 5 euroa vain netissä. Sillä on kuitenkin valtava merkitys. Joten on monia eri ihmisiä, jotka yrittävät kerätä varoja. Ja kuten aina Iso-Britannia johtaa näissä kriisikysymyksissä rahankeruussa kansainvälisissä hätätilanteissa. Toistuvasti olen voinut nähdä, kuinka britit ovat olleet varsin anteliaita rahapussinsa kanssa. He haluavat auttaa. Näin kävi tsunamin yhteydessä ja muissakin. Ja jälleen kerran he ovat valmiita osallistumaan rahankeruuseen. Tämä osoittaa huomattavaa anteliaisuutta jota Briteillä on, ja vetoaisi nyt muihin eurooppalaisiin 500 miljoonan ihmiseen, että toimisivat, toimisivat samalla tavalla. Tämähän on globaali kysymys ja olemme kaikki samassa veneessä, joten oletetaan, että riittävästi rahaa tulee aikanaan mikä on kriittinen tekijä, joka, jota tässä tarvitaan? Jos oletetaan, että rahaa on käytössä, niin mitä sitten puuttuu? Mihin pitää tarttua, jotta saadaan aikaan se, niin kuin sanoit, jotta voimme rajata, padota tämän sairaan, emmekä pane näitä maita karanteeniin. karanteeniin. Mitä me tarvitsemme? Me tarvitsemme työntekijöitä, terveyden työntekijöitä, rohkeita sellaisia, muitakin rohkeita kuin tämänhetkiset siellä enkensä vaarantavat. Mitä me oikein tarvitsemme? kertokaa te, mitä me tarvitsemme. Thank you, Maria. Kiitos. Meija Hoivuh. Sydämestä kiitokset. Komission jäsen ja Niides, kiitos, että lähditte tälle matkalle. Juuri siksi, että ensimmäiset varoitukset aliarvioitiin, kun lääkärit sieltä alun perin jotain kertoivat. Nyt tämä on tärkeä tiukka viesti Euroopan unionilta, että te kävitte paikan päällä tapaamassa näitä lääkäreitä ja annoitte tukenne. Tämä on hyvin tärkeä merkki. Parlamenttityöni aikana Ebola on ollut koko ajan esillä ja nyt toivomme paljon teidän työltänne. Teillä on nyt uusi koordinaattorin rooli ja toivon, että näin lopulta koordinoidaan hyvin paikan päällä kaikki se, mitä on luvattu. En haluaisi sanoa, enempää oikeastaan. Saukiarens hyvin jo esitti, mitkä ovat vaatimuksemme. Voin vain tukea näitä kantoja. Kysymykseni vähän toisen suuntaisesti. Olitte siellä paikan päällä. Saitteko käsityksen yleisestä taloudellisesta tilanteesta siellä? Näittekö, mikä tilanne on, kun yhä uudestaan on puhuttu siitä, että satoja ei voida korjata ja että talous on romahtamassa rakenteet, infrastruktuuri ei toimi enää kunnolla. Että siellä nähdään nälkää ja aliravitsemuksen vaara on suuri. Pystyttekö toteamaan tällaista? Tämä kiinnostaisi minua kovasti. Kiitos. Kiitos. Boris Ponga, varapuheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, meitä on täällä paljon tänään onnittelemassa, kun kävitte näissä maissa, jotka kärsivät Ebolasta. Haluan osallistua näihin onnitteluihin. Te äsken sanoitte, että syyskuussa lupasittekin sinne mennä, ja näin teitte. Kiitoksia kovasti ja onnittelut tästä sitoutuneesta toiminnasta. Pari kysymystä. Ensinnä te äsken käsittelitte infrastruktuurikysymyksiä, joita muut jäsenvaltiot ovat siellä rakentaneet, ja haluaisin kysyä, mikä teidän näkemyksenne on tulevaisuudesta koskien infrastruktuurin aikaansaamista, että vältettäisiin se, että muut epidemiat voisivat kehittyä näissä kehitysmaissa. Sitten toinen kysymykseni, te nimittäin korostitte puheenvuorossanne sitä, että on koordinaatiota jota harjoitetaan komissiossa asian parissa. Oletteko te aivan erityisesti neuvotellut komissaarien kanssa, jotka ovat tekemisissä kehitysyhteistyöpolitiikasta, koska minun mielestäni yhteys kehitysy- kehitysyhteistyöpolitiikan kanssa on aika selkeästi nähtävissä tässä asiassa. Kiitos. Ähm. Kiitos. Enrique Guerrero. Anni Sötti perikin. Kiitoksia komission jäsen. Vähän aikaa sitten, muutama päivä sitten, meillä oli myös kokous täällä Ebolasta juuri tässä valiokunnassa ja meille asiasta kertoi pääjohtaja teidän yks, jo, yksiköstänne ja mukana oli myös suurlähettiläitä joistakin tartuntamaista ja silloin korostettiin kahta perustavanlaatuista ongelmaa. Ensinnäkin tarvetta välittömästi saada, saada rahoitusapua ja toiseksi piti välttää, niin kuin tekin sanoitte puheenvuorossanne, välttää se, että tavallaan eristetään tai demonisoidaan jopa niitä maita, jotka eivät pelkästään kärsi tästä taudista, vaan myös köyhtyvät koska niiden kansantaloudet ovat kärsineet ja ne suhteet ulkomaailman. Ja se vetomus, jonka te teitte, että pitää taistella Ebola vastaan, mutta näiden maiden asukkaita vastaan, jotka kärsivät tästä taudista. Tämä on yksi vahva viesti, joka meidän pitää pystyä välittämään. Mitä tulee Ebolan kehitykseen, on olemassa ero nopeuden ja nopeuttamisen välillä fysiikassa ja muun tyyppisissä tilanteissa. Se, mitä olemme tässä jarruttaneet, on tämä nopeutuminen, mutta vieläkään emme ole pystyneet pidättämään vauhtia. Haluan tällä sanoa, että edelleenkin tämä on kasvava prosessi, ei välttämättä nopea, mutta kuitenkin. Ja meidän pitää pystyä sitä jarruttamaan, ei vain sen nopeutumista, vaan myös itse nopeutta mitä tulee sitten meidän näkemyksemme täällä EU-ssa, mielestäni on otettu kaksi hyvää, äh, on tehty kaksi hyvää asiaa, kuten nimettiin äh, äh, e- erityislähettiläksi ja on sitouduttu antamaan suurempia taloudellisia voimavaroja, jopa miljoona euroa Ebolaa vastaan. Uskon, että meidän pitää käyttää hyväksemme tämänhetkistä tilannetta ja ilmapiiriä, koska jotkut asianhaarat voivat myötä vaikuttaa siihen, miten tehokkaasti EU pystyy toimimaan. Haluan nyt ottaa esille näitä asianhaaroja, joihin viittaan. Ensinnäkin Eurooppa-neuvosto tullaan pitämään, pitämään kokouksensa joulukuun alussa. Se on siis varsin lähellä tämä huippukokous. Tunnen nämä väliaikaiset neuvoston päätelmät joita pysyvät edustustot ovat valmistaneet neuvoston kokousta varten. Ja ne ovat aika selväsanaisia, mitä tulee Ebolan vastaiseen toimintaan. Tietenkin tunnen teidän tavoitteenne, prioriteettinne ja uskon, että nämäkin ovat aika täsmällisiä meidän pitää nyt käyttää nämä päivät hyväksemme, jotta voimme Eurooppa-neuvostoon seura- ensi joulukuussa saamme sinne selkeän ehdotuksen ottaen huomioon sen, että muun muassa pysyvien edustusten päätelmissä on myös vetomus teille koordinaattorina, että te kerrotte sitten Eurooppa-neuvostolle asioista ja teette sitten ehdotuksia Eurooppa-neuvostolle tästä asiasta. Sitten toiseksi meillä tulee olemaan korkean tason kokous johon te viittasitte. Minä tietysti pyytäisin ja uskon, että muutkin täällä valiokunnassa ovat sitä mieltä, että sillä pitäisi, siellä meidän valiokuntamme puheenjohtajalla pitäisi oma roolinsa, samoin meidän edu, e, Ebola esittelijällämme herra Görensillä. Heidän pitäisi olla läheisessä yhteydessä kokouksen, korkean tason kokouksen valmistelun. Ja kolmanneksi pidämme, tulee olemaan myös EUn ja AKT-väinen kokous ensi viikon lopulla Strasburgissa. Siellä tulee olemaan monia edustajia Afrikan mantereelta ja myös näistä maista, naapurimaista myös, jotka mahdollisesti ovat suuressa vaarassa saada taudin omalle alueelleen. Ja mielestäni tämä on hyvä hetki yhdessä sitoutua heidän kanssaan toimimaan sairautta vastaan. Sitten vielä yksi asia, joka joskus vähän tuntuu jäävän unohduksiin, mutta mielestäni sitä pitäisi käyttää poliittisesti hyväkseen. Siis Italia valtiona, sillä on ollut vähän huonoa onnea se on, toimii tällä toisella kaudella vuotta, se on aina lyhyempi kuin vuoden alkupuoli, ja hetkenä, jolloin kaikki EU-toimielimet ovat muodostumassa komissio, parlamentti ja niin edelleen vaalien jälkeen. Ehkä olisi hyvä saavutus Italialta, että se pystyisi etenemään voimakkaasti Ebolan kohdalla, jättäisi näin hyvän perinnön tavallaan tästä kaudesta. Ja olisi hyvä, jos kaikki voisimme toimia tämän suuntaisesti, niin asiat varmasti toimisivat paljon paremmin. Ja vielä lopuksi minun täytyy ottaa esille, niin kuin tekin sanoitte, että Ebola on älykäs virus. Kaikki eloiset oliot, myös virukset ovat elollisia, joten niillä on jonkinlaista älykkyyttä. Joten ensimmäinen periaate on hengissä selviytyminen, ja tätä varten Ebolan pitää asiassa tappaa muita eliöitä. Siksi meidän pitää hyökätä ihan yhtä päättäväisesti samassa hengessä ja pyrkiä selviytymään hengissä niin kuin tämä viruskin yrittää selviytyä hengissä. Ja tässä äh, mielessä pyytäisin, että antaisitte hiukan tietoja, joita teillä mahdollisesti on siitä, miten me etenemme, miten olemme pystyneet saamaan paikalle vapaaehtoista lääkintähenkilökuntaa, välineistöä eri jäsenvaista paikan päälle ja miten me vahvistamme terveydenhoitojärjestelmiä, jotta ne pystyisivät vastaamaan epidemiaan ei vain pelkästään välittömästi, vaan myös rakenteellisella tavalla vastaamaan siihen. Ja sitten vielä, miten me saamme aikaan mediakiinnostusta asiaan. Joissakin maissa on tullut esille tiettyjä tautitapauksia, ja joissakin maissa on jopa ollut Ebola-sairaita. Ja sitten tietysti haluan yhtyä niihin puheenvuoroihin, joissa kiitettiin teitä olette tavallaan vaarantaneet omankin elämänne mennessänne paikan päälle. Ja haluan myös tuomita voimakkaasti nämä teloitukset, joita eivät virusta aiheuta, vaan inhimilliset olennot koskien uhreina henkilöt, jotka ovat halunneet uhrata oman elämänsä auttaakseen muita ja suojellakseen tarpeessa olevia ihmisiä. Gracias, Enrique. Kiitos Enrique. Viimeinen puhuja. Anni Säiterberg. Pyytäisin teitä ehkä sanomaan, mikä teidän nimenne oikein on. Anteeksi. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen siitä, että tulitte niin nopeasti tänne. Minä olin yhtenä ensimmäisenä esittämässä kysymyksiä, kun Ebola tuli meille Eurooppaankin. Ja minulla on konkreettinen kysymys, on puhuttu erilaisista kokouksista, tapaamisesta, jos aiheesta on tarkoitus keskustella. Konkreettisesti kysyisin, eikö ole nyt parempi, että saataisiin nyt teiltä nämä luvut, kaikki tärkeä, mitä meidän pitää tehdä. Ja muuten pyytäisin, että jatkatte vaan työtänne tehdä. Olemme olleet kuudessa tällaisessa kokouksessa ja siellä kuullaan aina, että kyse on koordinoinnista, rahasta, avusta, humanitaarisesta avusta ja miten tämä työ tehdään. Ja sitten ajattelen, että eikö olisi nyt parempi, että kuulemme teiltä toimintaohjelma, mitä pitäisi tehdä. Yhä uudestaan tavallaan tuistetaan näitä samoja asioita. Teillä on oma toimivaltanne ja te voisitte nyt tehdä tätä työtä. Tämä ei koske ainoastaan meitä parlamenttina, vaan jäsenvaltioita myös. Ensimmäinen konkreettinen kysymys. Monissa maissa kerätään rahaa, kuten Alankomaissa, kaikissa maissa omalla tavallaan, mutta tehdään jotain koordinointia teidän osaltanne, että tiedetään, mihin nämä rahat pitäisi tärkeimmin osoittaa. Ja toinen asia, jatkuvasti puhutaan lääketieteellisestä avusta ja muusta avusta. Mutta Minun olen kuullut paljon siitä, että pitäisi pohtia sitä, miten stigmatisoidaan ihmisiä. Ihmiset lähtevät sinne auttamaan. Ja minkälaista on sitten, kun palaa tänne? Ihmisten pitää myös pystyä riittävän nopeasti lähtemään paikan päälle. Ja lopuksi voitte epidemiologian asiantuntijoista. Ja konkreettinen kysymykseni, miksi on niin tärkeää, että näitä lääkäreitä lähtee sinne, eli mitä tämä antaa vielä lisänne. Ja lopuksi en ole itse paikalla käynyt, olen kuullut ihmisiltä, mutta siellä on valtavasti orpolapsia, jotka jäävät sinne yksin ja pian on joulu, eikä pitäisi hyvin nopeasti sanoa, että voimme ottaa vastaan näitä orpoja lapsia, kaikista keskustella, mutta mitä voitaisiin yhdessä tehdä nyt? Tämä olisi todella tärkeä asia huolehtia näistä lapsista, joiden vanhemmat ovat kuolleet, perheet jättävät heidät oman onnensa nojaan. Heitä voitaisiin ottaa tänne Eurooppaan. Siitä pitäisi lähteä liikkeelle. Kiitos. Maybe I could just ask. Ehkä voisin esittää yhden asian, jota kollegat esittivät toimintaohjelma. Sanoitte, että haluatte inventaarion niistä tarpeista, joita siellä paikan päällä on näissä maissa. Kuten edustaja Göran sanoi, ehkä olisi hyödyllistä samoin kuin Guerrero, että kun Euroopan neuvoston kokous on, olisi tällainen lista siitä, mitä tarvitaan, ja sitten aikataulu, koska nämä annetaan. Ruotsalaiset olivat vapaaehtoisina ensimmäisenä esittämään EUn koordinointimekanismin kautta lääkäreiden tiimiä. Tiedän, että muita lääkäreitä sinne lähtee, mutta että tämä olisi ensimmäinen tiimi. No, kuinka monta muuta tiimiä sinne tarvitaan. Olisi hyvä tietää, koska nämä tiimit sinne saadaan. Edustaja Deva sanoi, että kansalaiset lähtevät tekemään lahjoituksia. Meillä on monenlaisia rahankeruutapahtumiakin Ebolan eteen, mutta ihmiset haluavat nähdä, että tuolla nyt tarvetta ja siihen pitää vastata. Ei niin, että keskustellaan siitä, että on tarvetta ja pitää auttaa, vaan vähän spesifisemmin luetellaan, että tämä pitää tehdä tai nyt tämä on tehty. Eli toimintaohjelma sitten nähdään, että paikan päällä on jotain tapahtunut. Tämä on tärkeä ajatellen kansalaisten ymmärrystä. Sitten korkean tason kokous tärkeä sitten pidemmällä aikavälillä, kun toivon mukaan tämä kaikki saadaan jotenkin käsiin, niin saadaan asiat jälleen oikealle tolalle, kun ajatellaan, mitä tapahtuu sosiaaliselle rakenteelle, yhteiskunnille näissä maissa. Tämä on kysymys, jota on ylläpidettävä myös tietoisuudessamme lähikuukausina. Komission jäsenteille oli paljon kysymyksiä. Pyydän teiltä nyt vastauksia. Kiitos. Yes. Allow me to use... Jos sallitte, niin puhun äidinkielelläni, koska haluaisin olla hyvin konkreettinen ja ilmaista syvällisetkin tunteeni. Πρώτα απ' όλα... Aivan ensimmäiseksi haluaisin painottaa asiaa, joka lähti liikkeelle jo kuulemisessani. Ja haluaisin tämän sanoa, koska minulla on tällainen tuntemus. Kun tulen tähän valiokuntaan, niin saan täältä rohkeutta, saan täällä, täältä kyllä rohkeistusta ja haluaisin kiittää teitä tästä. Me kuljemme samaan suuntaan. Ehkä meillä on pieniä erimielisyyksiä lähestymistavoissa, mutta me kuitenkin olemme samalla tavalla huolissamme näistä asioista. Lähden liikkeelle kysymyksistänne ja huomioistanne ja toivon mukaan voin antaa teille kattavia vastauksia. Ensimmäiseksi Loppujen lopuksi tällä matkalla oli symbolinen merkitys ja voisin antaa teille yksityiskohtia siitä painoarvosta, joka tällä symbolisella arvolla on, mutta samaan aikaan matkalla oli myöskin paljon käytännönläheistä arvoa. Haluaisin antaa yhden esimerkin, jotta ymmärrätte myöskin tämän käytännön arvon kollegani Andriu Kaitiksen kanssa hoitokeskuksessa Sierra Leonessa, jossa Iso-Britannian armeija oli toiminnassa. Tuolla me päätimme, että koko tämä koko tämä menettely hoitoketju, niin siellä ihmisten pitäisi pitää uniformuja aivan sinne rintamalle saakka ja hyvin usein oli vaikea päästä esimerkiksi leikkaussaliin. Ja tällainen menettely on paljon vaikeampi kuin normaaliolosuhteessa toimivan lääkärin menettely. Miksi tämän teille kerron? Jotta ymmärrätte, sen merkityksen, joka koulutuskeskuksilla on. Se merkitys, joka on sillä, että meillä on korkeatasoisesti koulutettuja ihmisiä, ei ainoastaan lääkäreiden keskustella, vaan myöskin esimerkiksi saniteetista vastaavien ihmisten keskuudessa, niiden ihmisten keskuudessa, jotka auttavat siellä aivan perustoiminnoissa he ovat niitä sankareita, joita lääkärit ilman rajoja järjestöstä löytyy. Se työ, jota kentällä vaaditaan, on valtaisa. Siis me emme osaa edes kuvitella, kuinka valtaisesta työstä tässä on kysymys. Hoitokeskus Monroviassa ja onneksi me otimme siellä valokuviakin Sen lisäksi, että sairaalassa, siis MSFn mobiilissa laboratoriossa tai mobiilissa sairaalassa kohtasimme, tapasimme henkiin jääneitä. Tämän lisäksi me tapasimme sankareita, lääkäreitä, hygienistejä, ja totesimme, kuinka he saavuttivat hyvin korkean yhteistyön tason. Me puhumme tässä sairaalasta. Ei tule kuvitellakaan, että tässä on kysymys tavanomaisesta sairaalasta. Puhumme teltoista, joita on pystytetty alueella, siis aivan hiekkaperäiselle maalle siellä on hyvin alkeelliset sairaalaolosuhteet. Tapaaminen nuoren lääkärin kanssa jää ikuisiksi ajoiksi mieliin. Nuori lääkäri Ruotsista ja toinen nuori lääkäri New Yorkista. Nämä lääkärit, no sanon tämän teille lääkärinä. Keskustelin heidän kanssaan lääkärinä ja puhuimme heidän koulutustasostaan. Se heidän koulutustasonsa oli hyvin korkea. He voisivat työskennellä yksityisellä sektorilla tai missä tahansa sairaalassa, missä päin maailmaa tahansa ja he voisivat tienata suuria summia rahaa, mutta he olivat tuolla sairaalassa vaikeissa olosuhteissa. He, heitä avustivat henkilöt, joilla ei ollut paljonkaan mahdollisuuksia avustaa. Ja kun saatiin analyysien tulokset uudesta menettelystä, jolla pelastettiin nuoren henkiin jääneen henki, niin silloin kaikki osoittivat suosiotaan ja kaikki juoksivat tuonne sairaalaan ja halusivat seinään jättää sormen jälkensä muistoksi tästä. Ja tämä oli todella sykähdyttävä tapahtuma tämä uppsalalainen nuori lääkäri on esimerkki joka tulisi joskus tuoda tänne brysseliin jotta voisimme kaikki toeta, mistä humanisessa toiminnassa on kysymys. Tällä tavalla me voisimme viestin lähettää. Tällaisista tapauksista meidän tulee viestiä välittää. Tällä tavalla me osoittaisimme Euroopan kansalaisille toimintaamme ja saisimme hysterian ja pelon hallintaan. Tällainenkin tarkoitus minun ja Andrei Kaitiksen vierailulla oli. Toisaalta voisin kertoa teille toisen esimerkin ginealaisesta Donkangin sairaalasta. Siellä tapasimme henkiin jääneen joka koska hänet oli stigmatisoitu omassa kylässään. Hän ei voi palata omaan kyläänsä. Hän toimii joka päivä sairaalan ulkopuolella vapaaehtoistyöntekijänä. Sinne sairaalan ympärille on äh, rakennettu MSF-järjestön henkilöstölle tilat ja yhdessä Ibrahimin kanssa. Ibrahim myöskin stigmatisoitiin. Hänkään ei voi palata Konagrin kotiinsa ja ainoa asia, mitä he pyysivät, oli halaus. He halusivat vain halauksen. Te puhuitte orvoista ja olette aivan oikeassa. Me emme Euroopan unionina voi päättää, että emme löydä erityismäärärahoja jotta voisimme avustaa orpoja. Tämähän olisi ikään kuin meitä ei olisi olemassa eurooppalaisina, joilla on jonkinlaisia perusarvoja. Ο φίλος ο Γκέρενς ystävä Görens, ennen kuin hän poistui salista, hän puhui ja hän esitti aivan oikeellisen kysymyksen siitä, mitä tapahtuu tälle tarvelistalle. Otan tässä yhden maan esimerkiksi. Kolme päivää aamu viidestä puoleen yöhön saakka emme tavanneet ainoastaan virallisesti kansallisia koordinaattoreita, vaan tapasimme myöskin henkilöitä kansalaisjärjestöistä, jotka auttavat. Tapasimme YK-järjestöjä. Ja mielipiteitä on kaikenlaisia. En voi sanoa, että etteikö arvioissa olisi eroja. Tilanne ei ole helppo. Kaikki eivät voi olla asioista samaa mieltä. Me keräsimme erilaisia tietoja ja joskus erimielisyydet olisivat, olivat syvällisiä ja me tapasimme kolme, neljä, viisi kertaa kaikki kumppanit ja kävimme syvällistä keskustelua. Yksi sanoi, että tämä on painopistealue ja toinen sanoi, että ei kun tämä. Ja tästä syystä haluaisin, että olemme varovaisia me olemme käyneet keskusteluja ja meidän tulee käydä keskusteluja komission välillä ja meidän täytyy käydä keskusteluja myöskin erinomaisten kabinettien ja ekon edustajien kanssa, jotta kaikki se, minkä näimme, niin saamme sen muutettua todellisiksi tarpeiksi. Tällä on paljonkin merkitystä. Meidän täytyy asia, asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Yksi, kaksi, kolme. tässä kerron teille vain ensiarvioista. Tämä ei ole mikään lopullinen arvio, joka tulisi laittaa mustaa valkoiselle, jotta saisimme tämän tarvitsemamme toimintasuunnitelman. Me tarvitsemme pari-kolme päivää, jotta me voimme kattavasti, kattavasti arvioida sen, mitä me siellä näimme. jo huomisesta lähtien me ryhdymme tapaamaan eri komission jäseniä, jotka ovat suoranaisesti sidollisia, sidoksissa tähän komission jäsen Mimika. Hänen roolinsa on tärkeä tässä keskustelussa. Ja hän on komission jäsen, jonka täytyy välittömästi ryhtyä avustamaan monellakin eri tasolla. Liberiassa me tarvitsemme ensisijaisesti emme lääkäreitä, vaan tarvitsemme hygienikkoja ja terveydenhoitajia. Liberiassa tilanne on parempi kuin muilla alueilla. Ja tästä syystä siellä myöskin tapausten määrä on laskenut. Yhdysvaltojen armeija on suoranaisesti toiminnassa mukana ja se on erittäin hyvän koordinointikeskuksen perustanut alueelle. Hallituksessa ja myöskin opposition keskuudessa näyttäisi olevan konsensus ja merkittävää on se, että tämä koordinointikeskus toimii hyvin eh, nykyeikoisella tasolla. Siellä on tietokoneita, dataa, eli taso on samanlainen, jonka voisi löytää Euroopan unionin maasta. Eli tämä oli kaikista korkeatasoisin eh, koordinointikeskus, jonka Liberiassa siis näimme. Liberiassa tilanne on ehkä eniten hallinnassa, mutta sielläkin meidän täytyy olla hyvin valppaita ja hälytystilassa. Sierra Leone. Ongelmat jokaisen maan taloudessa ovat luonnollisesti valtavia. Ja jos emme saa aikaiseksi Marshall-aputyyppistä pakettia alueen maille heti sen jälkeen, kun tämä paha on selätetty, niin silloin taloudellista kehitystä näissä maissa ei ainakaan helpolla tavalla tapahdu. Siis käytännössä koko talouden rakenne on tuhoutunut, rakenteet sellaisina kuin ne olivat, koska tietenkin sisällissotien ja muiden ongelmien takia tilanne ei lähtökohtaisestikaan ollut kovin hyvässä tilassa, vaan ongelmia oli jo tuolloin paljon ja tietenkin ne ovat nyt syventyneet entisestään. Sierra Leone Ongelma Sierra Leonessa on se, että vaikka siellä on poliittista tahtoa presidentin taholta, niin valitettavasti siellä ei ole rakenteita saatu aikaiseksi. Ja tästä syystä siellä on tapausten määrä lähtenyt nousuun. Liberiasta haluaisin vielä sanoa sen verran, että siellä me tapasimme demiologeja, upsalaalaisen epidemiologin, hän on ollut siellä Liberian hallituksen neuvonantajana. Ja mahdollisimman nopeasti Liberiassa meidän täytyy päästä yhteisökeskusten tasolle. Meidän täytyy pystyä perustamaan pienempiä tukikeskuksia kyliin ja paikallisiin yhteisöihin. Tämä valtiollinen taso on tyydyttävä taso, mutta mahdollisimman nopeasti täytyy laskeutua alemmalle tasolle. Me tarvitsemme kolme asiaa. Ensinnäkin ja ensisijaisesti sairaanhoitajia ja hygienistejä. Ja meidän täytyy löytää keinoja, jolla me voimme tiedottaa ihmisille tällaisista kuntakeskuksista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy ottaa toimintaan mukaan nämä paikallisyhteisöt, jotka pystyvät vakuuttamaan kyläyhteisöt siitä, että hautajaiset täytyy järjestää hygienisellä tavalla eikä perinteisillä tavoilla – koska siellähän on sellainen käsitys, että hautajaiset pidetään vanhaan äm, tapaan ja silloin virus pääsee leviämään, koska ruumis on pesty, sitä on halailtu, on järjestetty tällaisia perinteisiä hautajaisia, joissa virus on päässyt leviämään. Eli meidän täytyy suuressa mittakaavassa tiedottaa kansalaisia Ongelmana on tietenkin se, että alueella puhutaan useaa eri kieltä. Ja tästä syystä, kuten muissa maissa, niin Liberiassakin meidän täytyy ottaa paikalliset toimijat mukaan. Hallitus näyttäisi olevan päättäväinen tässä asiassa. Sierra Leonessa, no siellä yhteisöjen tasolla on myöskin ongelma. Toisin sanoen on ollut vaikeuksia vakuuttaa yhteisöjä siitä, että pidettäisiin kiinni vähimmäishygieniasäännöistä. Mutta siellä on myöskin valtion tasolla ongelma, koska edelleenkään ei ole saatu aikaiseksi rakenteita, joilla saataisiin tällaisia toimivia operationaalisia keskuksia aikaiseksi. Britit ovat tehneet koulutuskeskuksissa hyvää työtä joka päivä koulutuskeskukset kouluttavat uusia hygienistejä, mutta heitä tarvitaan lisää. Meidän tulisi lähettää lääkinnällistä henkilökuntaa valvomaan toimintaa. Näissä vaikeissa olosuhteissa tarvitaan henkilöä, joka valvoo näitä lääkäreitä. Tällainen valvontatoiminta sekä Liberiassa että Sierra Leoneassa on äärimmäisen tärkeää. Haluaisin painottaa sitä merkitystä, joka on sillä seikalla, että varmistamme näiden niin kutsuttujen punaisten kohtien valvonnan, siis tämä rajojen yhtymäkohta, näiden kolmen maan rajojen yhtymäkohta. Tämä on se kaikista vaarallisin alue, josta virus pääsee leviämään. Sieltä myöskin siirtyi ensimmäinen tartunta Gineasta Sierra Leoneen. Tämä on epidemiologien antama arvio ja tällä alueella. Ja koska nyt tässä puhutaan rehellisesti, niin sanon, että siellä on keinotekoiset rajat. Koska rajojen molemmilla puolilla on perheitä, jotka liikkuvat. Siellä on joki, joka on, toimii rajana ja perheet pystyvät liikkumaan tämän joen yli ja silloin ongelma kärjistyy. E, eli tässä me tarvitsemme sitä mainitsemaani alueellista yhteistyötä. Meidän täytyisi vakuuttaa hallitukset siitä, ja kansainvälisten järjestöjen YK, EUn tulisi vakuuttaa hallitukset siitä, että tätä alueellista yhteistyötä saadaan aikaiseksi, että se lähtisi liikkeelle presidentin tasolta ja menisi kylätasolle saakka kylän vanhimpien keskuuteen saakka, koska siellä on pieniä yhteisöjä ja siellä on eri roduista koostuvia yhteisöjä, koska rajakylissä ymmärrätte varmaan, että ei siellä valtionvalta näy kylätasolla No, tätä näkee myöskin pääkaupungissa, eli siellä on yleisesti ottaen tällainen hallintakysymys. Mutta meidän täytyy kiinnittää huomiota tähän raja-alueeseen kolmen maan välillä. Tähän me keskitymmekin paljon ja tästä me tarv- tälle tulee, tähän tulee kohdistaa erityiskohtelua ja saada sinne koulutuskeskuksia Me olemme siis tarkastelleet tilannetta kentällä ja tämä oli erittäin hyvä asia. Me tarvitsemme lääkinnällisiä laitteita ja lääkkeitä. No tämä on aivan itsestään selvää. Hyvä uutinen on se, että hollantilainen laiva on jo lähtenyt liikkeelle ja se on nyt tien päällä. Ja se kerää apua eri maista, siis mm, lääkeapua, laitteellista apua, erilaisia laitteita, jotta nämä mobiilit laboratoriot voivat toimia asianmukaisella tavalla. Ja sitten Kinea joka on erityistapaus, erilainen kuin nämä kaksi muuta. Me tiedämme, että Gineassa ongelmana oli vastahakoisuus, vastustus. Siellä ei haluttu tunnustaa sitä, että Ebola on sairaus, johon täytyy puuttua. Ja tästä syystä vapaaehtoisia kohtaan jopa hyökättiin. Valitettavasti nämä olivat hyvin traagisia tapahtumia ja tämä tarkoittaa sitä, että Kineassa meidän lähestymistapamme täytyy olla paljon kohdennetumpi. Tapausten määrä ei ole tähän mennessä kasvanut samaan tahtiin kuin Sierra Leonessa, mutta henkilökohtaisesti epäilen suuresti sitä, mitä siellä itse asiassa käytännössä kentällä tapahtuu. Tämän myöskin epidemiologit vahvistavat. Yhteistyö hallituksen kanssa on hyvää. Me järjestimme yhteistapaamisen kaikkien ministeriöiden ja kansallisen koordinaattorin kanssa ja me totesimme, että me tarvitsemme epidemiologeja, jotta tilastollisesti eh, saadaan arvioitua, mitkä, mitä ovat ne alueet, jonne hoitokeskuksia täytyisi eh, perustaa ja mihin tällaisia kuntakeskuksia tulisi perustaa. me tarvitsemme myöskin aivan erityistä kunnallista tiedostrategiaa. Itse presidentti tapaamisessa sanoi meille, että tämä on erittäin tärkeä asia. Pääkaupungissa Konakrissa on alueita, jossa edelleen – vastustetaan ajatusta siitä, että Ebola on sairaus, johon tarvitaan lääkärin apua. He ovat sitä mieltä, että se on jonkinlainen pirullinen asia. Siellä on kaikenlaisia salaliittoteorioita ja tällaiseen puuttuminen on tietenkin paljon hankalampaa kuin tapauksiin puuttuminen Liberiassa ja Sierra Leonessa. YK on viraston edustaja sanoi meille, että tässä tiedotusponnisteluissaan he ovat kohdanneet vastustusta, koska ihmiset ajattelevat, että tässä osoitetaan sormella, länsi osoittaa sormella ja tätä käyttää vain länsi tekosyynä, jotta se voisi ottaa Ginean hallintaansa. Eli kansalaisjärjestöjen edustajat ovat myöskin sanoneet, että tarvitaan myöskin ranskaa puhuvia epidemiologia ja ihmisiä, jotka hoitavat tämän viestintäpuolen. Ja tästä syystä oli erittäin hyvä, että Ranskan kehitysministeri vieraili paikalla. Me tarvitsemme Ranskan mukaan tuloa tässä asiassa, koska tässä on kysymys historiallisista syistä ja kieleen liittyvistä syistä, jotka velvoittavat Ranskaa auttamaan. Ei ole epäilystäkään siitä, että on hyvä, että Ranskan hallitus on yhä näkyvämmin paikalla ja on ollut entistä näkyvämmin paikalla tämän vierailun jälkeen. Siellä myöskin avattiin 50 vuodepaikan keskusministeri äh, äh, avasi tämän keskuksen ja siinä on myöskin Euroopan unionin komissio ollut mukana. Ja tästä saatiin erittäin hyvä viesti, jotta saataisiin tätä vakuuttamis- ja tiedottamisongelmaa vietyä eteenpäin, jotta voidaan yhteisöjen johtajat vakuuttaa tämän asian oikeellisuudesta. θα σας μεταφέρω Haluaisin välittää teille meidän ajattelutapamme komissiosta, miten me aiomme tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Ensinnäkin lääkinnällinen henkilökunta. Meidän täytyy vakuuttaa ihmiset siitä, että me tarvitsemme lisää lääkäreitä ja lisää sairaanhoitajia. Me olemme lähettäneet jo terveysministereille kirjeen kollegani Andri Jukaitiksen kanssa. Me olemme pyytäneet, että terveysministerit kaikista jäsenvaltioista tapaisivat, jotta asia vietäisiin eteenpäin joka ikisessä jäsenvaltiossa, jotta nimenomaisesti saavutettaisiin eh, tarvittava lääkinnällisen henkilökunnan taso. Me olemme jo joka maassa, siis eh, Liberiassa ja ainakin Sierra Leoneissa, olemme yhteydessä kansallisiin koordinaattoreihin, jotta saataisiin riittävä sairaanhoitajien määrä kentälle. Me olemme saaneet jo sitoumuksia tapaamisista me olemme jo pyytäneet apua amerikkalaisilta Liberiassa ja Briteiltä Sierra Leonessa. Eli jos me emme saa hallitukselta riittäviä vastauksia, ei sen takia, että he eivät halua, vaan sen takia, että eivät pysty, niin sitten ainakin nämä tahot tietäisivät, että me tarvitsisimme näin paljon kemistejä, tarvitsisimme näin ja näin paljon sairaanhoitajia, ihmisiä, jotka osaavat työnsä. Eli meidän täytyy saada koulutuskeskuksia jokaisesta jäsenvaltiosta ja niiden täytyy olla valmistautuneita jotta ei sitten maista lähetetä yhtä patologiaa, yhtä lastenlääkäriä, vaan me tarvitsemme erityislääkäreitä, jotka pystyvät parin viikon ajan keskittymään tähän asiaan ja viruksen hallintaan saamiseen. Yhteistyö terveysministerien välillä näissä lääkinnällisissä henkilökuntakysymyksissä on täysin välttämätöntä komission jäsen Andriu Kautiksen kanssa olemme käynnistäneet tämän työn. Me menimme paikan päälle ja me teemme Sankon ja Ekon kanssa yhteistyötä. Toiseksi tarvitaan rahaa. Kollega aikaisemmin aivan oikein sanoi, että meidän täytyy löytää keinoja, joilla me voimme vahvistaa maiden talouksia – on jo aloite laulusta Ebolan eteen. Olen ollut yhteyksissä, jotta jokaisessa Euroopan maassa järjestettäisiin iso tapahtuma, jonka kautta yhtäältä saataisiin aikaan yhteiskunnassa solidaarisuutta, myöskin saataisiin sitten taloudellisia voimavaroja kerättyä. Me tarvitsemme Euroopassa suuremman luokan toimintaa Ebolaa vastaan ja taiteilijat tämän tyyppisissä tapauksissa auttavat valtavasti, koska he ovat suoranaisessa yhteydessä tavallisiin kansalaisiin yhteiskunnissa. Eli ulkoministerien kanssa ja muiden kanssa koetamme järjestää tällaisia suuria tapahtumia kaikissa Euroopan jäsenmaissa. Kolmanneksi Tämä liittyy siihen, miten me voimme rajoittaa hysterian ja pelon leviämisen yhteiskunnissamme. Ebolahan on vähän niin kuin AIDS. Eli hysteriasta päästiin eroon ja sitten totesimme, että hysteria ei ole tarpeen, koska tämä virus leviää vain tietyllä tavalla. Ja tästä syystä tarvitaan ulospääsytarkastuksia näistä kolmesta maasta ja ehkä tähän tulee ottaa myöskin mukaan Mali. Me olemme löytäneet yhteisymmärryksen sen suhteen, että lisätään toimia exit-kontrollien suhteen, koska exit-kontrolleilla on paljon suurempi merkitys kuin sillä, että ihmisiä tarkastetaan, kun he tulevat maahan. Tietenkin molempia tarvitaan, mutta tämä ulospääsytarkastus on tärkeämpi olemme nähneet tilanteen kentällä ja sen mukaan voimme todeta, että tämä virus täytyy nujertaa siellä paikan päällä. Ei tule sallia, että virus tulee tänne. Ja lopuksi haluaisin sanoa kolme asiaa. Ennen kuin tulin tänne, niin olin ulkoministeri neuvoston kokouksessa – siellä käytiin hyvää keskustelua. Ulkoministerien tasolla tajuttiin se, että meidän ei tule pysyä sanojen tasolla, vaan täytyy ryhtyä toimiin ja meidän täytyy saada tietty määrärahasumma aikaiseksi Ebola vastaan. Joka ikinen jäsenvaltio, jokainen järjestö on tässä mukana. Olen jo sanonut täälläkin, että meidän täytyy saada yhteisöt mukaan rahankeruuseen, ja tästäkin ministerit olivat samaa mieltä ulkoministerien tasolla päättäväisyyttä riittää sen suhteen, että kyllä Eurooppa voi olla kaikista tärkein tekijä Ebola-viruksen vastaisessa taistelussa yhteistyössä muiden kansainvälisten kumppanien kanssa. Olen sitä mieltä, että todellakin tilannetta on aliarvioitu tähän mennessä, etenkin elokuuhun saakka. Euroopan unionissa aliarvioitiin tilannetta ja äh, Kristaliinahan soitti hätäkelloa alusta lähtien, mutta valitettavasti kansainvälisellä tasolla eri syistä tilannetta aliarvioitiin. Nyt me teemme uuden yrityksen. Teidän apunne on komission jäsenelle välttämätöntä. Itse asiassa te olette se hätäkello, joka saa meidät kaikki valppauden tilaa ja saa meidät kaikki liikkeelle. Ja uskon, vahvasti siihen, että aivan oikein totesitte, että tehtiinpä mitä aloitteita tahansa, niin niihin täytyy osallistua hyvin aloitteellisesti. Ja teidän roolinne huippukokouksessa ykköstasolla, kakkostasolla, korkeammalla tasolla, alemmalla tasolla, valiokuntanne läsnäolo osoittaa sen, että että Euroopan kansalaisten edustajat, heidän täytyy olla mukana tässä suuressa ponnistuksessa. Ja tämähän on tapa Euroopan kansalaisille osallistua tähän suureen ponnistukseen. En sulje pois komission erityis ryhmää, joka vierailisi paikan päällä. Tästä nyt en aivan varma voi vielä olla, mutta minun mielestäni tällainen auttaisi näitä henkilöitä, jotka työskentelevät paikan päällä. He tarvitsevat mahdollisimman korkeatasoista tukea meidän taholtamme. Lopuksi haluaisin kiittää teitä avustanne se, mitä tarvitaan, tulen teille välittämään tästä tietoa, tulen pitämään puheenjohtajanne ajan tasalla, jotta me toimimme tässä asiassa päivittäisellä tasolla. Me emme voi odottaa, meidän täytyy lähteä liikkeelle välittömästi. Meidän täytyy toimia nyt, ei huomenna. Paljon kiitoksia. Kiitos komission jäsen huomaan, että Länsi-Afrikassa oli hyvin intensiiviset päivät. Teitte pitkään päivää siellä. Kiitos, että kerroitte meille tästä ja teemme mielellämme yhteistyötä kaikin tavoin, joita esititte. yleisissä on kansalaisjärjestöjen edustajia. Te olette ehkä siellä paikan päällä ja teidän kolleganne. Eli ko- meillä kollegat parlamentin jäsenet kuulevat mielellään myös kansalaisjärjestöjen edustajia, joten kertokaa mielellään. Tiedämme, että komission jäsen sanoi, että meidän pitää olla tarkkana naapurivaltioissa, käyttää paikallisia ihmisiä, uskonnollisia johtajia, ihmisiä, joihin luotetaan, jotta voidaan puuttua tähän ongelmaan. Tämä on tärkeä viesti. Ja lopulta voisinko kiittää tulkkia myös siitä, että saimme vähän lisää aikaa. Tämä on hyvin tärkeä kysymys, johon suhtaudumme myös tunteella, mutta meidän pitää palata yhteisöihimme nyt sanoa, että meidän on tehtävä enemmän – huolehtia siitä, että neuvosto ymmärtää, että EU on oltava johtoasemassa. Konkreettista muutosta on saatava ihmisille aikaan paikan päällä. Kiitos, että tulitte tänne tänään. Me seuraamme tätä kysymystä tulevaisuudessa. Kiitos.